30 suuressa salissa. Ja äh, siis 4 äh, säännön mukaisesti olen neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoittanut useista säädöksiä äh, normaalin lainsäädäntömenettelyn puitteissa. Ja näiden säädösten otsikot julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Test Vera, pysty puheenvuoroon.